Proszę Państwa, trochę z opóźnieniem. Można powiedzieć, że z kwadransem akademickim. No niin, me melkeinpä nyt tässä akateemista varttia noudatamme, eli aloittelemme pikkuisen myöhässä. Lewickim, ale i charakter dzisiejszego spotkania ma trochę właśnie. Eli aloitetaan tämä kokous. Meidän pitää muistaa, että tämä on, onkin miltei akateeminen kokous. Tämä on seminaarikeskustelu, eli meillä on hiukan erilainen toimintatapa kuin tavallisesti. Nyt Tämä sisältö tulee meitä rikastuttamaan ja meillä on paljon puhuttavaa. On minulle ilo järjestää tämä seminaari, jonka B-teemaosasto on järjestänyt ja se liittyy YMPn ensimmäiseen uudistukseen lainsäädännöllisen menettelyn kontekstissa. Tämä pidetään suljetuin ovin, tämä kokous. Ja nämä tutkimukset liittyvät analyyseihin, jotka Euroopan parlamentti on YMPn uudistuksen jälkeen tehnyt. Ja poliittinen osasto on ollut sitä mieltä, että tämän seminaarin pitäminen suljetuin ovin antaa osallistujille ja parlamentin jäsenille mahdollisuuden käydä keskustelua kaikkien kesken, ei ainoastaan parlamentin jäsenten kesken, vaan sellaisen keskustelun, johon kaikki voivat osallistua. Tämä kansainvälinen asiantuntijaryhmä on tehnyt tämän tutkimuksen, joka tilattiin eurooppalaisen poliittisen tutkimuksen keskukselta. YMPn uudistuksen jälkeen, YMP-reformin jälkeen parlamentti yhdessä neuvoston kanssa Lissabonin eh, sopimuksen jälkeen tuli mukaan tähän työhön. Ja näissä tutkimuksissa pyritään miettimään sitä, millainen vaikutus YMP-uudistuksella on ollut Euroopan parlamentin lainsäädännöllisiin toimivaltuuksiin. Ja määritellä, mikä on ollut parlamentin suurin vaikutus koko tähän prosessiin. Haluaisin vielä sanoa, että tämänpäiväisen kokouksen jälkeen haluaisin esittää seuraavanlaisen kommentin. YMP-uudistuksessa me parlamentin jäseninä olemme olleet tietynlaisen paineen alaisena – Mielestämme ne eri ehdotukset, joita komissio on ehdottanut, on ehdotettu, jotta me voimme esittää niistä kantamme. Tämä on mielipiteemme, tämä on käsityksemme. Ja nyt sitten ajan myötä tästä ajallisesta näkökulmasta käsin huomaamme, että me emme ehkä ole aina olleet tarpeeksi tiukkoja tai päättäväisiä näitä ehdotuksia tutkaillessamme. Eilen komission jäsenen kanssa käydyn keskustelun jälkeen esitän seuraavan huomautuksen ja pohdinnan. Ehkä emme aina ole olleet ihan tarpeeksi ankaria tai tiukkoja. Tämä on siis asia, jonka eilisen keskustelun jälkeen rohkenen sanoa. Ja nyt haluan toivottaa tervetulleeksi esim, ja, tai sitä ennen vielä muistaa herra, muistuttaa herra Lainin arvokkaasta työstä, kaikkien niiden parlamentin jäsenten työstä, jotka ovat tätä ennen vaikuttaneet YMP-uudistukseen. Ja koko tämän pohdinnan puitteissa se visio, jonka herra Lion loi, mahdollisti sen, että saatamme mahdollisimman laajasta näkökulmasta miettiä, miten tämä YMP-uudistus kannattaa toteuttaa. Sitten on ollut muitakin esittelijöitä, jotka ovat kohdanneet komission esittämän todellisuuden muun muassa, muiden muassa herra Kapula Santos, jonka tehtävänä oli analysoida ehdotusta kaikista näkökulmista ja henkilökohtaisena pohdintana niin haluaisin esittää, että YMP-uudistus näiden kahden Lajenin ja Kapula Santosin työn jälkeen muuttui inhimillisemmäksi luonteeltaan koko tämä uudistus. Sitten esittelen teille meidän ekspertimme, meidän asiantuntijamme, professori Johan Sunnen. Hän on Belgiasta, Eurooppa-tutkimuksen keskuksesta. Hän puhuu täällä ensimmäisenä. Johan, sitten meillä on herra Attila Kovac myös täällä, joka tulee Budapestin Korinos-yliopistosta. Ja halu, toivoisin, että voisimme ensin antaa puheenvuoron asiantuntijoille ja sen jälkeen keskustella. Ja keskustelussa pyytäisin, että herra De Castro sitä ohjailisi entisenä puheenjohtajana – ja pyytäisin, että keskittyisimme siihen, mitä on tapahtunut sen jälkeen, kun YMP-uudistus aloitettiin. Ja täällähän on paikalla siis myös herra Lajen ja herra Kapula Santos, jotka jo mainitsin, herra Dantin niin ikään. Herra Des ei päässyt tänään mukaan, koska hänellä on muita velvoitteita Berliinissä en tiedä, hän ei taida siis olla eikä taida päästä tänne tänään. Herra Lavia ei ole paikalla. Hän on ympäristövaliokunnan puheenjohtaja. Hänkään ei päässyt tänne tänään. Ja näiden henkilökohtaisten pohdintojen jälkeen nyt sitten voimme aloittaa tämän seminaarin tai työpajan. Ja nyt tuntuu vähän siltä, kuin olisimme pikemminkin jossain akateemisessa kontekstissa, jossain tutkimuskeskuksessa. Ja Varsovassahan akateeminen maailma on minulle hyvin tuttu ja siksikin on erityisen suuri ilo olla täällä tänään teidän kanssanne. Toivottavasti teille sopii, että järjestämme tilauksen näin, äh, tilaisuuden näin. Ja pidemmittä puheitta. Antaisin nyt sitten puheenvuoron professori Swinnenille, ja jos olen nyt unohtanut esitellä jonkun, niin pyydän jo etukäteen anteeksi. Eiköhän mennä eteenpäin. Olkaa hyvä. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, arvoisat kollegat, kiitos puheenjohtajalle siitä, että hän esitteli minut alan asiantuntijana, mutta pitää nyt sanoa, että tänä aamuna tunnen olevani vähän tavallaan väärässä kontekstissa esitelty tässä, koska asiantuntijat ovat täällä salissa ja minä olen täällä ennemminkin heitä kuuntelemassa tästä erityisasiasta. Voin sanoa, että olen kyllä tehnyt paljon työtä politiikan alalla, mutta tämä on kyllä yksi kaikista haasteellisimmista tutki- tutkimuksista urallani, koska asia on tietysti hyvin tärkeä ja monimutkainen. Ja toisaalta tämä kysymys oli myös hyvin hankala, koska meitä pyydettiin arvioimaan tavallaan ainutkertaista, äh, ainutkertaista tapahtumaa tai tilannetta, mikä tarkoittaa sitä, että emme voi verrata sitä mihinkään koska me, me emme voineet tavallaan verrata sitä, miten Euroopan parlamentti olisi tällä samalla tavalla toiminut nyt eri tavalla kuin vaikka aikaisemmin. Eli viitearvoja ja standardeja oli vähän vaikea luoda, kun halusimme näitä asioita vertailla. Jos meille olisi sanottu vaikka, että suorien tukien osalta verrataan, että onko päätökset olleet hyviä tai muita, niin ehkä se olisi sitten ollut vähän toisenlaista. Toisaalta taas sitten Aikataulu oli hankala. Totta kai päätöksentekijät tarvitsevat nopeasti vastauksia. Meillä oli vain joitakin kuukausia tehdä tätä tutkimusta. Piti kerätä tietoa, piti tiedot käsitellä ja tehdä siitä vielä päätök- johtopäätöksiä ja kirjoittaa raportit. Ja, ja nyt todella me nyt tässä tietyllä tavalla olimme kuin valmistamassa tuoretta olutta niin, että valmistetaan se nopeasti ja juodaankin saman tien. Joka tapauksessa minä ja muut raportin laatijat varmaankin ovat yhtä mieltä siitä, että tämä saa enemmän arvoa, kun siitä keskustellaan. Ja erityisesti tämä koskee analyysin viimeistä osaa, eli mitkä ovat ne tärkeimmät opit tai suositukset, jotka voimme tästä tehdä. Ja nyt sitten, jotta voisimme vastata näihin kaikkiin haasteisiin, niin me kokosimme nuorten tutkijoiden ryhmän tässä ympärilläni. Heitä on jotta saadaan tavallaan yhdistettyä vanhempien henkilöiden kokemus sitten näiden nuorten dynaamisten tutkijoiden osaamiseen. Minä teen tässä ensimmäisen ja viimeisen osan esityksestä. Ja sitten tässä vieressä istuva naishenkilö huolehtii tästä vaikeammasta osasta. Hän on käsitellyt näitä tarkistusasioita ja sitten äh, Alan Matthews on yhtä tapaustutkimusta tässä esitellyt ja häneltä tulee sitten tuo videoesitys. Tästä raportista tuli paljon pitempi kuin mitä aluksi ajattelimme. Se oli, vaati myös paljon enemmän työtä. Te saatte raportin käsiinne, jos haluatte sen. Ja en nyt ihan kaikkia taustoja kerro, vaan lähinnä tärkeitä asioita tuon esiin. Ne perustuvat toki noihin tärkeimpiin raportteihin ja yksityiskohtaisemmat tie, tiedot löytyvätkin sitten niistä taustaraporteista. On ollut todella hienoa tehdä yhteistyötä kaikkien näiden henkilöiden kanssa tässä. He ovat olleet hyvin rohkaisevia, mutta myöskin kriittisiä. Ja kiitänkin teknisestä avusta ja muusta tuesta tässä prosessissa. Haluaisin myös kiittää teistä monia, jotka ovat uhranneet aikaa ja osaamista haastattelujen ja muun prosessituen muodossa. Ja monet myös tarkistivat ensimmäiset versiot raportista ja antoivat sieltä sitten hyvin, hyvää palautetta meille. Ja eikä tästä olisi tullut ollenkaan näin hyvä ilman heidän panostaan. Ensinnäkin hyvin lyhyesti tästä esityksestä. Meillä on tässä viisi osaa. Ensinnäkin tavoitteet ja metodologia, sitten analyysejä tarkistuksista, myös sitten yleisemmin tuloksien esittelyä. Alan Matthews puhuu yhdestä tapaustutkimuksesta ja lopuksi vielä yleinen arvio. Eli kolme tärkeintä kysymystä olivat, että miten yhteispäätösmenettely vaikutti tuohon 2013 YMP-uudistukseen, miten saivatko EPn neuvottelijat käytettyä vaikutusvaltaansa täysin ja miten sitten tämä voi parantaa EPn strategioita. Me lähestymistapamme tähän oli se, että keskitymme tällaiseen dynamiikkaan toimielinten välillä, eli EPn ja muiden toimielinten välillä, ja myöskin miten ulkoiset tekijät voivat vaikuttaa tähän tai eh, mit, mi, miten on voitu sitten tavallaan vaikuttaa tuohon EPn vaikutusvaltaan. Oli hyvin mielenkiintoista ja myöskin haasteellista se, että YMP-uudistuksesta keskusteltiin aikana, jolloin tapahtui hyvin paljon muitakin muutoksia. Eli koko tämä ruokaturva-käsitys muuttui, kun äh, ruoan hinta, hinnat lähtivät rajuun nousuun – ja myöskin sellaiset jäsenvaltiot olivat mukana tässä uudistuksessa, jotka eivät olleet aikaisemmin ollenkaan YMPn piirissä. Joten kaikki nämä tällaiset asiat tekivät tästä hyvin monimutkaisen asian. Ja meidän piti tässä keskittyä siihen, että miten yhteispäätösmenettelyn tuleminen vaikutti. Aikaisemmin ei myöskään ole tehty tästä asiasta juurikaan tutkimuksia, että olisi voitu katsoa, mitä aikaisemmin on arvioitu. Eli oli, tämä on nyt ensimmäinen tutkimus, jossa pyritään arvioimaan tilannetta nyt ja aiemmin. Lähestymistapamme oli hyvin pragmaattinen monista syistä. Ensinnäkin yksi niistä oli aikataulu. Ja me otimme yhteyttä useihin henkilöihin ja haastattelimme heitä. Analysoimme myös tarkistuksia ja sitten neljä tapaustutkimusta tehtiin neljästä tärkeästä asiasta. Ensinnäkin tämän valiokunnan sisäinen dynamiikka, yksi koskee viherryttämistä, sitten monivuotisten rahoituskehitysten asema ja myöskin markkinasääntelykysymykset oli yksi osa ja Euroopan parlamentin äänestykset niihin liittyen. Kaikki nämä tapaustutkimukset on, te, on myös esitelty erillisillä, erillisissä työraporteissa. Haastatteluprosessissa haastateltiin 34 päätoimijaa, semmoisia henkilöitä, jotka ovat olleet todella mukana keskusteluissa tämän uudistuksen yhteydessä ja yleensä noin kaksi tuntia tai puolesta tunnista kahteen tuntiin heitä haastateltiin ja täysin nimettöminä he olivat hyvin valmisteltuja, koska me lähetimme heille taustamateriaalia ennen haastattelua ja myöskin nauhoitettiin näitä. Eli sivulla 25 raportissa löytyy tarkempaa tietoa näistä haastatelluista, mistä he tulevat. Me emme tietenkään voi kertoa ihan tarkalleen, keistä oli kyse, mutta tästä toimielimestä oli tietty määrä ja muista toimielimistä, kuten komissiosta ja ministerineuvostosta ja muista kuin toimielimistä oli siis haastateltuja. Sitten tarkistusten analyysi oli tarkoitus arvioida sitä, mikä oli EPn lainsäädännöllinen vaikutusvalta. Laskettiin sitä, kuinka monta tarkistusta lopulliseen säädökseen lopulta EPltä otettiin tehtiin ja tämä oli kyllä hyvin työteliäs vaihe. Eli me siis vertailimme noita onnistumislukuja tavallaan, että kuinka paljon tarkistuksia saatiin. Nyt sitten seuraava puhuja. Let me briefly highlight. Kiitos oikein paljon, tervetuloa kaikki. Haluaisin lyhyesti korostaa yhtä tärkeistä tuloksista tästä analyysistä ja vähän metodologiasta liittyen näihin niin neljään YMP-asetukseen, eli suorat maksut, eakr ja horisontaaliset toimet. Me olemme keränneet kaikki tarkistukset, jotka liittyvät komission ehdotuksiin. Ja olemme myös huomioineet tässä kokonaisuudessa kaikki esitetyt tarkistukset eri vaiheissa myös täysistunnossa ja meillä on kolme analyysin vaihetta ja on laskettu kuinka moni tarkoitus on mennyt läpi maatalousvaliokunnassa ja sitten täysistunnossa, tämä oli toinen vaihe, ja kolmannessa vaiheessa, eli katsottiin sitten, otettiinko tarkoitus todellakin mukaan tähän lopulliseen lainsäädännölliseen välineeseen. Analyysissä myös verrataan tätä kulmismenettelyyn, eli näin voidaan verrata yhteispäätösmenettelyä ja kulmismenettelyä. Täältä näkyy, kuinka paljon tarkistuksia esitettiin ja tästä voidaan havaita, että yhteispäätösmenettelyssä tarkistuksia esitettiin valtavasti enemmän. Ja tämä tarkoitti sitä, että MEPit kokivat, että he pystyivät nyt vaikuttamaan paremmin komission lainsäädäntöehdotuksiin. Ja toinen asia, että kuulemismenettelyssä suurin osa huomista keskittyi suorin maksuihin. 60 prosenttia tarkastuksista koski tätä ja yhteispäätösmenettelyssä taas oli paljon tasapainoisempaa ja tässä oli eh, paljon paremmin eh, tasapainotettu tarkistukset eri asetusten osalta. Ja katsotaan seuraavaa kuvaa ja täältä näkyy, miten nämä tarkistukset jakautuvat. Meillä on tarkistuksia, jotka tehtiin mietintöluonnoksiin. Sitten on avoimia tarkistuksia, nämä olivat MEPPien tarkistukset. Ja sitten äh, lausuntovaliokuntien tarkistukset erikseen, niistä on kompromissitarkistuksia, suullisia tarkistuksia ja täysistuntotarkistuksia. Täältä käy ilmi, että suurin osa oli avoimia tarkistuksia. Seuraava ryhmä tuli mietintöluonnoksiin ja sitten vain muutama e, kompromissiesitys. Ja tästä näkyy sitten, kuinka hyvin nämä sitten menestyivät näissä eri vaiheissa. Tärkein tulos täällä on se, että noin 10 prosenttia tarkistuksista lopulta menivät läpi ja otettiin mukaan lopullisiin asetuksiin. Molemmissa menettelyissä saman verran suurin piirtein vähän alle 10 prosenttia kuulumismenettelyssä ja vähän yli 10 prosenttia yhteispäätösmenettelyssä. Mutta jos muistelette edellistä kaaviota, niin 10 eh, prosenttia tarkoitti noin 140 tarkistusta kuulumismenettelyssä, siinä missä 10 prosenttia yhteispäätösmenettelyssä äh, tarkoitti 900 tarkistusta, jotka menivät läpi. Eli tässä on absoluuttisissa luvuissa laskien selvää lisäystä. Ja sitten antaisin Suunnamalle taas puheenvuoron. Um, so the rest of the report... No niin, sitten loppuraportti todella käsittelee näitä tuloksia. Siinä on neljä lukua. Y- luvussa neljä puhutaan siitä, mitä yhteispäätösmenettelyssä tapahtui EPn sisällä. Luku viisi käsittelee sitä, mitä tapahtui toimielinten välisissä neuvotteluissa. Ja sitten luvussa kuusi käsitellään näitä neljää tärkeää pääkohtaa ja EPn vaikutusvaltaa. Ja sitten luku kuusi käsittelee monivuotisen rahoituskehyksen vaikutuksia tähän EPn toimintaan. Ja nyt menen sitten lukukerrallaan eteenpäin. Eli tärkeimmät asiat, joita tässä käsiteltiin sisäisen dynamiikan osalta, olivat siis äh, agrivaliokunnan jäsenyysrakenne, esittelijöiden rooli, sitten äh, ryhmien sisäiset, sisäinen dynamiikka, valiokunnan resurssit ja muut sellaiset asiat ja sitten kanta komission ehdotusten suhteen ja myöskin lausunnon antavien valiokuntien vaikutusvallasta, vaikutusvaltaa katsottiin. No, tietyllä tavalla täytyy pyytää anteeksi tässä sitä, että monet johtopäätökset ovat todella tuoreita tai uusia ja siksi on vähän vaikeaa tehdä hyvin voimakkaita johtopäätöksiä, kun kyse on niin uudesta menettelystä ja, ja varmasti tähän päädymme vielä, kun keskustelemme tästä asiasta tärkeämmin. Voidaan kuitenkin sanoa, että tässä päätöksenteossa agrivaliokunnalla oli hyvin ratkaiseva rooli Ja tutkimuksessa huomattiin, että se, että yhteispäätösmenettely laajennettiin koskemaan myös yhteistä maatalouspolitiikkaa, ei ole juurikaan vaikuttanut valiokunnan sisäiseen rakenteeseen. Ajateltiin, että jotkut ihmiset haluaisivat ehkä tullakin valiokunta, maatalousvaliokuntaan sen takia, että se oli saanut lisää lainsäädäntöpäätösvaltaa, mutta kuitenkaan ei näyttäisi näin olevan. Lisäksi voidaan todeta, että luonnollisesti esittelijöillä oli hyvin tärkeä rooli tässä. Ja jotkut olivat sitä mieltä, että kahden esitte- yhteisesittelijän sijaan olisi ehkä pitänyt organisoida tämä vähän toisella tavalla, niin että, tai että siis se, että oli vain yksi esittelijä ja kaksi mietintöä, niin ne olisi ehkä pitänyt joidenkin mielestä jakaa kahdelle henkilölle. Tästä oltiin siis erimielisiä. Valiokunta kuitenkin pääsi tästä yhteisymmärrykseen. Eroja toki poliittisten ryhmien välillä oli. Ja yhteispäätösmenettely jopa vahvisti tiettyjä mielipideeroja, mutta toisaalta se myös mahdollisti kompromissi tuloksen. Attila jo viittasi yhteispäätösmenettelyn liittyvään työmäärään. Siellä oli siis yli 8000 tarkistusta, mutta nyt teknologisen kehityksen ansiosta on helpompaa tehdä ja käsitellä tarkistuksia kuin mitä aikaisemmin oli. Ja myös muut parlamentaariset foorumit ovat tässä vaikuttaneet ja yksimielisiä oltiin siitä, että lausunnon laatineilla valiokunnilla oli jotain vaikutusvaltaa kyllä, mutta ehkä kuitenkin vaikutusvalta oli rajallisempi kuin mitä jotkut olivat etukäteen ajatelleet. Agri ja Envi olivat aktiivisimpia tässä, mutta näyttää siltä, että näiden kahden valiokunnan välillä oli melko paljon jännitteitä menettelyn aikana ja siksi vaikutus on nyt ollut rajallinen. Tästä monet ovat varmaankin samaa mieltä kanssani. Valiokunnan ja EPn vaikutusvalta verrattuna komissioon yleensä, jos nyt katsotaan tässä yleisesti, niin valiokunta ja EP tiettyjä asioita todella selkeästi halusivat viedä eteenpäin ja vahvistaa niitä verrattuna komission ehdotuksiin. Yksi ehkä tunteita herättävimmistä asioista oli viherryttäminen ja siihen liittyvä uudistus. Sitten täysistuntoäänestysten ja valiokuntaäänestysten välillä oli hyvin pieni ero. Ja jossain kohtaa jäsenvaltioiden tai eri tietystä maasta tulevien jäsenten yhtenäisyys oli suurempaa kuin poliittisten ryhmien sisäinen yhtenäisyys. Ja kun ajatellaan tätä nyt tulevaisuutta varten, niin yhteispäätösmenettely menettelyn myötä ei kuitenkaan EPn sisäisiä resursseja ole juurikaan täydennetty. Ja se, miten agrivaliokunta voi käsitellä poliittisia kysymyksiä ja miten sitten teknisiä asioita, niin se on kyllä tärkeä kysymys. Eniten ehkä ongelmia aiheuttaa juuri tekniset kysymykset. Ja se on hyvin tärkeää sen suhteen, miten EP ja tämä valiokunta voi jatkossa vaikuttaa näissä neuvotteluissa. Tästä ei ollut mitään täyttä yksimielisyyttä. Jotkut haastattelut olivat sitä mieltä, että pitäisi olla enemmän resursseja ja jotkut taas sit olivat sitä mieltä, että näin ei ehkä ollut ja että vertasivat EPn ja komission resursseja ja miten, että käytettiinkö resursseja strategisesti vai ei, niin nämä ovat sellaisia asioita, joita kannattaa jatkossakin miettiä. Luku, luku 5 käsittelee kolmikantaneuvotteluita, sovitteluita, ja siinä annettiin useampi vaihtoehto, joista valita, mitä mieltä ihmiset olivat tästä tuloksesta. Ja melkein kaikki valitsivat tämän Greer and Hindin perinteisen skenaarion. Se tarkoittaa sitä, että EP todella sai lisää valtaa verrattuna muihin tai muiden toimielinten kustannuksella. EP on todellinen toimija yhteispäätösmenettelyssä – Eli kyse ei ole mistään neuvoston kamarista tai kakkosparlamentista tai jostain tällaisesta, vaan todellakin EP on ollut aktiivinen toimija lainsäädäntöprosessissa. Sitten vähän tarkempaa tietoa. Voidaan havaita, että uudenlainen työskentelykulttuuri on syntynyt. Se ei nyt ihan aina kuitenkaan toiminut. Tietyissä asioissa tarvitaan parannuksia, esimerkiksi eri toimielinten rooli nähdään vähän eri tavalla ja sitä pitäisi hieman tarkentaa. Neuvottelutiimit nähtiin ratkaisevassa roolissa ja se on jatkossa huomioitava kyllä. Yhteispäätösmenettely on myös vahvistanut EPn ja toimielinten ulkopuolisten neuvottelijoiden välisiä suhteita – Esimerkiksi kansalaisyhteiskunnasta saatiin hyvin merkittävä työpanos. Ihmiset, joihin nämä säädökset ja politiikka vaikuttaa. Ja tietysti täällä EPn sisäiset resurssit ovat rajalliset, niin silloin sidosryhmiltä voidaan saada hyvin paljon tietoa ja saatiinkin. Ja tämän tietysti johtaa siihen, että ulkoiset tekijät voivat helposti vaikuttaa EPn ja tämän valiokunnan kantoihin. Puheenjohta- Irlannin puheenjohtajakausi oli menestys. Se oli myös osoitus siitä, kuinka yhteispäätösmenettely voi toimia. Ja usein mainittiin, että Irlanti puheenjohtajakaudellaan todella panosti suhteisiin EPn kanssa. Ja se suuresti edisti tätä tuloksen saavuttamista ja hyvää tulosta. No, delegoidut säädökset ovat myös ala, jota voidaan parantaa jatkossa. Kyse on toimielinten välisistä järjestelyistä ja niihin ne pitää tarkentaa vielä. Sitten vaikutusvalta. Parlamentti todellakin sai lisää valtaa, mutta sillä on tekniset, sen tekniset resurssit ovat rajalliset. Ja e, sitten komissio taas on saanut ehkä lisää merkitystä tällaisena neuvottelujen välittäjänä, sovittelijana – mutta yksittäisillä jäsenvaltioilla ei ole enää niin paljon valtaa. EPn oli helpompi solmia kumppanuus neuvoston kanssa kuin komissio. Um, I think this is the main Kiitoksia. Mielestäni tarkistusanalyysin tärkein johtopäätös on nimenomaan tämä, ja se näyttää, missä suhteessa EPn tarkistukset ovat menestyneet koko tämän prosessin kuluessa konsultointineuvontavan menettelyn ö, sisällä se oli 20 prosenttia, mutta yhteispäätösmenettelyn sisällä se oli korkeampi. On myös kiinnostavaa nähdä, että EPllä on myös tiettyä vaikutusta konsultaatiomenettelyn puitteissa. Voihan se joskus johtua ihan onnestakin tai vallasta, mutta tämä on huomattavasti suurempi yhteispäätösmenettelyssä, jos me katsomme näitä ää, lukuja, niin tiukasti tarkistusten analyysin valossa EP oli vaikutusvaltaisempi EAFRDssä kuin näissä horisontaalisissa ö, säädöksissä. En halua tulkita tätä ikään kuin esittelijöiden valtaa koskevana asiana, mutta kyllä minua henkilökohtaisesti kiinnostaisi, mikä on niiden ihmisten näkemys, jotka olivat henkilökohtaisesti mukana tässä prosessissa. Seuraavassa kuvassa näkyvät luvut tarkistustyypin mukaan. Tästäkin saa kiinnostavia johtopäätöksiä. Ensimmäinen asia, jonka haluaisin ottaa esille, on se, että paras menestys oli kompromissitarkistuksilla. Eli kun tarkistus on otettu mukaan kompromissitarkistukseen, niin tämän kompromissitarkistuksen ja alkuperäisen siihen sisällytyn tarkistuksen menestyksen edellytykset nousevat huomattavasti. Ja valiokunnilla, jotka antoivat lausuntoja, oli melko rajallinen vaikutusvalta. Ja tässä on tärkeää huomata, että Envi-valiokunta oli kaikkein aktiivisin YMP-uudistuksessa. He antoivat eniten lainsäädännölliseen ehdotukseen tarkistuksia, eh, mutta jos katsotaan tarkistusten menestymistä, niin näyttää siltä, että DV-valiokunnan tarkistukset menestyivät parhaiten, vaikka ne eivät olleetkaan välttämättä poliittisiin asioihin liittyviä, vaan myös esimerkiksi kauppa, kauppaan liittyviä nuo tarkistukset. Sitten tästä, ja tästä voidaan vetää se johtopäätös, että kaikki, kaiken tyyppisillä tarkistuksilla e, menestys on kaksinkertaistunut tai jopa viisin tai kuusinkertaistunut. Ja nämä tarkistusten menestys, on, jotka ovat tulleet suoraan esittelijöiltä, on kaikista korkein ja se tietysti kertoo esittelijöiden vaikutusvaltaisesta roolista. Kiitos. The, uh, chapter six then... Kiitos. Sitten luku kuusi. Siinä vedetään yhteen tulokset erityisistä aiheista. Uudistusaikataulu, viherryttäminen, monivuotisten rahoituskehysten vaikutus, yhteisen YMJtä koskevat ehdotukset, ylärajojen asettaminen ja muut. Alan Matthews kertoo tästä monivuotisesta rahoituskehystä enemmän. Hey, good morning. Hyvä puheenjohtaja, hyvät valiokunnan jäsenet, hyvää huomenta. Minä olen Athen Alan Matthews ja olen maatalouspolitiikan professori Trinity Collegeista Dublinista. Kun katsotaan, miten yhteispäätösmenettely on vaikuttanut CAP-uudistukseen, niin tärkeää siinä oli se, että oli samanaikaisesti neuvottelut käynnissä monivuotisen rahoituskehyksen osalta 2014-2020 tässä hankkeessa tehtiin tapaustutkimus ja löysin kolme yhteyttä näiden neuvottelujen välillä ja ne vaikuttivat lopputulokseen. Ensimmäinen yhteys oli siinä YMPn suunnitteluvaiheessa. DG Agrin ehdotuksen taustalla oli se, että piti ottaa huomioon uusia haasteita, jotka koskivat EUn maataloutta ja maaseutualueita, mutta oli myös saatava aikainen, aikaiseksi sellainen kertomus, jonka avulla pystyttäisiin eh, puolustamaan YMPtä mahdollisimman korkealla budjettitasolla. Komissio ehdotti YMP-budjetin pitämistä 2013 nimellisintä tasolla. Ja tähän vaikutti selvästi se, että YMPssä oli tarkoitus keskittyä paljon entistä enemmän ympäristötavoitteisiin. Ja toinen yhteys johtui siitä, että nämä molemmat neuvottelut oli eh, suunniteltu aikataulujen osalta samanaikaisiksi tai eh, perättäisiksi. Parlamentti sanoi alusta alkaen, että YMPstä päätettäisiin vasta silloin, kun budjettiluvut olivat tiedossa ja koska vasta 2013 helmikuussa saatiin tiedot, tämä vaikutti seuralla tavalla. Ensinnäkin kyllä vähemmän aikaa YMP-neuvotteluihin, koska kaikki mielestä oli tärkeää saada sopimus aikaiseksi ennen illan puheenjohtajakauden loppua kesäkuussa 2013. Ei kuitenkaan ole selvää näyttöä siitä, siitä, että pidempi kolmikantaneuvottelukausi olisi muuttanut lopputulosta tai johtanut erilaisiin tulokseen. Ja tärkeää on myös, että parlamentti korosti sitä, että YMP-neuvotteluista eh, YMP-neuvotteluita ei pidä aloittaa ennen kuin saadaan budjettiluvut tietoon. Ja tämä vaikutti kovasti siihen, että pyrittiin pitämään yllä olemassa oleva tilanne. Tämä eh, asti heidät etusijalle eikä niitä, jotka halusivat muutoksia. Kun eh, rahoituskehys hyväksyttiin neuvostossa ja tiedettiin sen kokonaiskoko ja siitä se hyväksyttiin parlamentissa 2013, eh, niin enää ei ollut pelkoa siitä, että viherryttämistä olisi vesitetty ja tämän pohjalta MEB, eh, anteeksi, MEPit ja muut pystyivät heikentämään viherryttämistä tavoitteiden taustan ilman, että he olisivat pelänneet sitä, että tämä vähentäisi YMP-budjettia. Ja kolmas vaikutus oli myös tärkeä, eli että rahoituskehys, loppupäätökset, niihin otettiin mukaan sellaisia seikkoja, jotka koskevat YMPtä. Euroopan neuvosto pystyy Euroopan neuvosto pysty ottamaan kantaa näihin poliittisiin seikkoihin, tämä on selvää. Mutta ongelma johtui siitä, että neuvoston neuvottelijat asettivat etusijalle aiheita, jotka olivat rahoituskehyksissä mukana, vaikka parlamentti jonkun verran eh, sai omiakin kantojaan läpi, mutta sen vaikutusvalta jonkun verran väheni. Se, että parlamentti sai joitain tarkistuksia läpi Euroopan neuvoston kantaan, on tärkeää tulevien neuvottelujen osalta, mutta kuitenkin on tärkeää, että parlamentin mahdollisuus vaikuttaa lainsäädäntöön Se tulee vaikeutumaan aina, jos Euroopan neuvosto ottaa kantaa yksimielisesti. Tekisi nyt eron YMPn lainsäädäntöpäätösten välillä, jotka vaikuttavat suoraan budjettivarojen maksamiseen ja valtiolle esimerkiksi kakkospilarin maksut ja muut seikat ja ulkoiset lähentymistekijät. Olen sitä mieltä, että parlamentti on melkein mahdotonta muuttaa hallitusten päämiesten tekemiä yksimielisiä päätöksiä koskien eh, resurssien suoraa alkointia. Jos parlamentti haluaa tähän vaikuttaa, niin sitten tämä vaikutusvalta on, sen on tavarattava ennen kuin Euroopan neuvosto tekee päätöksensä, mutta kaikki kaikki muut asiat pitää pitää täysin avoimina, niin että niistä voidaan neuvotella eh, kahden toimielimen välillä. Yhden liittyen, kiitos. Final words because we are... Kiitos. Sitten muutama sananen lopuksi vielä. Aika on myös ottaa teidät mukaan tähän keskusteluun. Eli meillä oli näitä tapaustutkimuksia myös muista asioista ja ehkä nyt sellaisia asioita, jotka eivät ole niin itsestäänselviä. Esimerkiksi tuo aikataulu, uudistusta koskeva aikataulu. Ja siitä oltiin aika yksimielisiä, että alkuperäinen aikataulu oli hyvin epärealistinen. Eikä tämä yhteispäätösmenettely siihen sinänsä vaikuttanut. Myös viherryttämisestä kävi ilmi, että se oli yksi ristiriitaisimmista tai kiistanalaisimmista aiheista. Ja toki yhteispäätösmenettelyn ehkä vaikutti hieman siihen, että onnistuttiinko viherryttämisessä vai eikö. Tai, tai se, että miten nähtiin yhteispäätösmenettelyn tulos, niin siihen vaikutti myös se, miten ihmiset suhtautuivat viherryttämiseen yleensä. Sitten 43 artiklan kolme kohtaa koskevat ristiriidat monivuotisten rahoituskehysten neuvotteluihin liittyen. Tähän nyt liittyy tietysti toimielinten väliset voimasuhteet ja siitä kannattaa keskustella myöhemmin. Yleisarvioksi voidaan todeta, että suurin osa oli sitä mieltä, että se, että EP pystyy olemaan koko ajan täysin mukana, osoittaa yhteispäätösmenettelyn toimineen. Ja myöskin hyviä uutisia. Mehän emme tätä tulosta antaneet, vaan haastatellut arvioivat. Asteikkona oli 1,7 ja 4,8 pistettä keskimäärin annettiin, se on 69 prosenttia kokonaispistemäärästä. Ja hyvin mielenkiintoista oli myös se, että Euroopan parlamentti tietysti itselleen antoi parhaimmat arviot, mutta myös komission ja neuvoston saamat pisteet olivat melkein yhtä suuret tai korkeat. Ja näin ollen siis arvioi, työskentely arvioitiin oikein hyväksi. Monet mainitsivat sen, että tilivelvollisuus ja päätöksenteon avoimuus oli lisääntynyt. Tämä ei välttämättä tarkoita sitä, että uudistuksen tuloksia on helppo jatkossa arvioida, se on ihan toinen asia. Mutta kun katsotaan yhteispäätösmenettelyn onnistumista, niin me luetteloimme siellä viisi tärkeintä asiaa. Ensinnäkin kansalaisyhteisö oli paremmin mukana työympäristö sekä EPssä että toimielinten välillä yleisesti oli melko hyvä. Totta kai näitä kaikkia asioita voi vielä parantaa, mutta useimmat haastatellut mainitsivat, että verrattuna muihin menettelyihin tämä oli oikein hyvä kokemus. Ja myös kompromissikulttuuria halutaan vahvistaa ja myöskin varjoesittelijöiden ja mm, tapaamiset ja trilogit mainittiin, että ne olivat hyviä ja tason kokoukset myös olivat hyviä. Suosituksia tulevaisuutta varten. Monet erityisesti mainitsivat esittelijöiden ja varjoesittelijöiden roolin. Ne tukivat näitä neuvottelutiimejä ja myöskin, myöskin puheenjohtajavaltion rooli oli tässä mainittuna ja tukitiimien. Yksi opeista on se, että täytyy aloittaa aikaisessa vaiheessa jo ennen kuin komissio tekee ehdotuksiaan. Pitää aloittaa työ ennemmin, näin voidaan EPn vaikutusvaltaa vahvistaa. Ja te olette varmaankin ottaneet myös tästä kokemuksesta opiksi. Ja yksi tärkeimmistä huomioista on se, että peli ei ole koskaan menetetty pidetty niin kauan kuin peliä vielä käydään. Että loppuun asti täytyy tehdä. Ja viimeinen kuva. Olemme maininneet tässä muutakin. Näihin olenkin jo viitannut aikaisemmin, enkä kaikkea käy uudelleen läpi, mutta ehkä tärkeää olisi EPn resurssit mukauttaa sen uuteen lainsäädännöllisen rooliin, ja tästä monet puhuvatkin jo, ja tätä täytyy katsoa tulevaisuudessa. Tämä oli hyvin mielenkiintoinen, mutta samalla hankala tutkimus. Ja me olemme vain katselleet tätä ulkoa käsin, emmekä olleet siinä työn tohinassa niin kuin te, mutta toivottavasti tässä on teille tulevaisuudessa jotakin hyötyä. Tämä oli, ja samalla onnittelen teitä näistä kiitoksista, ja joita haastatelluilta teille tuli. Tak, tak, bo trudno badać posłów Radę e, Unii Europejskiej, ministrów. To jest rzeczywiście... On vaikeata arvioida parlamentin jäseniä, komission jäseniä, neuvoston jäseniä, esimerkiksi Irlannin maatalousministeri jolla on hyvin pitkä kokemus, on mahdollistanut sen, että voimme käsitellä kaikkia näitä kysymyksiä ja syventyä perinpohjaisesti näihin kysymyksiin. Nyt avaan sitten keskustelun ja annan ensiksi herra De Castrolle puheenvuoron, sitten herra Lajenilisten kapulla Santos ja sitten Dantan. Olkaapa hyvät. Aivan ensiksi haluaisin kiittää professori Svinneä ja Kovacea tästä hyvin mielenkiintoisesta esityksestä. Tämä oli erittäin mielenkiintoista ja oli hienoa lukea näitä analyysejä työstä, jota me olemme tehneet tämän uudistuksen, innovatiivisen uudistuksen parissa. Haluaisin esittää muutaman huomion. Me olemme täällä nyt suljetuin ovin ja näin voin sen tehdä. Ensinnäkin me olemme tehneet tällaisen uudistuksen ilman, että tiesimme, mikä olisi, mitkä olisivat rahoitusvarat. Meillä, meillä oli tämä Franz Fischlerin eh, asettamat rajat ja ne. Meidän olisi pitänyt saada tietää tämä kaikki jo ennen neuvotteluja. Olisimme voineet neuvotella vähän toisella tavalla y- YMPn YMPn uudistuksesta, jos olisimme tienneet, mitkä oli, mikä oli rahoituskehys. Meillä oli ehkä jonkinlaista käsitystä, mutta ei mitään varmuutta budjetista, ja se aiheutti paljonkin epävarmuuksia tähän työhön ja tavallaan hankaloitti esimerkiksi viherryttämisen vahvistamista tässä, millä, miten sille saataisiin enemmän oikeutusta. Jotkut sitä halusivat, jotkut vähän vähemmän. Ja käytiin keskust- ei, minkään keskustelu ei ollut käyty siitä, että viherrytetäänkö, vaan enemminkin keskusteltiin siitä, millä tavalla, mitä viherretään. Ja, ja se, että hyödyttääkö meidän päättämämme viherryttämistoimet todella sitten ympäristöä ja miten se aiheuttaa kustannuksia hallituksille tai maanviljelijöille. Ja todella tätä pitää korostaa. Luis Kapulas, Mario, Maria McGuinness ja muut, jotka tässä todella työstivät tätä uudistusta George Lyonkin siinä oli mukana. Kaikki he tietävät. Ja nyt sitten, en tiedä onko tämä oma käsitykseni, mutta me todella väsyimme siihen, millainen ilmapiiri, millainen il, komission ilmapiiri oli. Ja maatalouskomissaarin kanssa me todella järjestimme useita tapahtum- ta- tapaamisia ja kokouksia, mutta koskaan ei päästy tavallaan eh, suoraan kontaktiin. Ensin George Lyon ja sitten Albert Dess siellä yritti tähän suuntaan mennä, mutta missään vaiheessa ei päästy täysin komission tai komissaarin kabinetin <laughs> rakenteisiin sisällä. Ja piti mennä ihan toiseen suuntaan. Me emme koskaan päässeet sellaiseen yhteyteen, jotta me olisimme voineet todella symmetrisesti toimia komission kanssa. Ja siitä, sen takia sitten oli pakko mennä enemmänkin neuvostoon, neuvostoa kohti. Ja minä voin todella sanoa, sanoa tämän nyt, kun ollaan suljetuin ovi, mutta me jouduimme tietyllä tavalla jopa sitten puolustamaan komission jäsenä, jonka kanssa kuitenkaan emme olleet ihan tasa-arvoisia tässä. Ja tämä luonnollisesti vaikutti, ja kukaan ei myöskään tiennyt, että mitä tässä pitäisi tehdä. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun me tällaista menettelyä toteutimme, ja piti tehdä työtä melko hankalissa hankalissa olosuhteissa me emme ihan heti ymmärtäneet, että kuinka paljon meillä loppujen lopuksi olisikaan mahdollisuus vaikuttaa. Sitten pikkuhiljaa siinä työn edetessä rupesimme sitä ehkä ymmärtämään, mutta nyt toivon todella, että me opimme tuosta menettelystä ja ensimmäisestä kerrasta niin, että seuraavissa neuvotteluissa voimme vahvistaa omaa rooliamme ja voimme rakentaa oman, tai organisoida oman työskentelymme paremmin. siellä oli tiettyjä suuria asioita, jotka koskivat koko Eurooppaa, niin niissä olisi ehkä pitänyt paremmin vielä saada EPn valta esiin. Przerywać profesorowi, byłemu przewodniczącemu. Bardzo przepraszam. Pan George Lyon. On aivan totta, että ymmärrän hyvin tuon roolin, joka teillä varsinkin ex-puheenjohtajana on. Sitten herra Lajen, olkaa hyvä. Kiitoksia. On mukava olla täällä Agri-valiokunnan kokouksessa. Kiitos että kutsutte minut tänne. On mukava nähdä vanhoja ystäviä. Tulen puhumaan melko lyhyesti. Olen sitä mieltä, että jotkut De Castron esittämät pointit ovat sellaisia, joista olen samaa mieltä ja olen samaa mieltä siitä, että Irlannin puheenjohtaja valtion ja komission jäsenten, jäsenen näkökulma oli hyvin erilainen, nimenomaan mitä tulee parlamentin rooliin ja trilogiprosessista noussut tunnelma oli se, ettei komission jäsen ja hänen kabinettinsa ollenkaan sitoutuneet tähän työhön. Varjoesittelijän tasolla meillä ei ollut paljonkaan suhdetta komission ja komission jäsenen tiimiin. Monet keskustelut käytiin suljettujen ovien takana, emmekä me oikein päässeet mukaan ajattelemaan heidän ajattelutapaansa. Ja se puoli ei toiminut mitenkään erityisen hyvin minun nähdäkseni. Eli heti kun sitten puheenjohtajavaltio vaihtui, niin sitten tilanne muuttui aika paljon ja pääsimme paljon paremmin mukaan siihen keskusteluun. Me tiesimme kuitenkin heidän tavoitteensa ainakin karkeasti ja, ja suhde oli erittäin hyvä. Ja Simon oli aina käytettävissä ja henkilökohtaisesti kiinnostunut tästä prosessista. Yksi niistä läksyistä, jotka meidän parlamenttina pitäisi oppia, on koko tämä monivuotisen rahoituskehykseen liittyvä läksy. Me neuvottelimme näistä asioista, mutta sitten saimme aina kuulla trilogissa, että ei voi keskustella, koska meillä ei ole mandaattia. Me olimme vähän niin kuin kahden tuolin välissä ja äh, monivuotisesta rahoituskehyksestä keskusteleva valiokunta äh, sitten esti meitä keskustelemaan tai neuvottelemasta uudistuksen hyvin tärkeistä aspekteista, mutta sitten taas monivuotisen rahoituskesyksen esittelijöillä ei ollut toimivaltuuksia, vaan he sanoivat, että valiokuntien esittelijöillä oli ne toimivaltuudet. Ja meille koko ajan sanottiin, että tästä ei voi keskustella ollenkaan. Ja me yritimme kysyä, milloin neuvotteluja voidaan taas jatkaa, ja me yritimme sitten ää, saada selville myös neuvostosta nämä kannat MFFään. Ja jos meille sanotaan, että ei voi neuvotella osana yhteispäätösmenettelyä, koska Eurooppa-neuvosto on tämä on neuvoston takana, niin silloin ensi kerralla tähän, tämän asian hyväksi täytyy jotain tehdä kun luin tämän mietinnön, siinä puhuttiin paljon mataloustuottajien vaikutusvallasta tässä valiokunnassa. Ja näytti siltä, että siinä oli sellainen näkemys, että komission ehdotukset radik- olivat radikaaleja viherryttämisen suhteen mielestäni. Olen täysin eri mieltä tästä. Pikemminkin voisi argumentoida tai sanoa, että eh, komission ehdotuksissa olevat asiat olivat aika vaatimattomia ehdotuksia. Ilmastonmuutokseen liittyvät ynnä muut olivat sellaisia, että tällainen viherryttäminen ei ö, eh, kovin voimakkaasti näihin kysymyksiin vaikuttaisi. Ylimalkaan ympäristöhaasteet, joiden edessä maatalous on. Ja sitten yhdistyneessä kunnioituskunnassa olemme kyllä sitä mieltä, että mikään näistä kolmesta toimista, jotka ympäristön takia tehtiin, eivät niin kauhean relevantteja olleet. Eli ikään kuin muka komission ehdotuksessa olisi ollut tällainen korkea standardi ympäristöasioissa, niin sitä olen kyllä eri mieltä, toisin kuin tässä mietinnössä sanotaan. En ehkä nyt halua lisätä hirveästi. No te kysyitte EFRADn menestyksestä. Mielestäni EFRAD voisi sanoa sen, että on, oli oikeastaan paljon helpompi siinä asiassa löytää joustava kompromissi, kun se ei ollut niin poliittinen asia kuin esimerkiksi suorat tuet. Se ei ole ollenkaan niin poliittinen kysymys tai poliittisesti värittynyt asiakokonaisuus. Ja hyvin vähän sitten toisaalta suorissa tuissa oli ikään kuin liikkumavaraa tai mahdollisuutta löytää joustava ratkaisu. Mielestäni se on selitys tähän tulokseen. Pan Santos, sitten Kapula Santos, olkaa hyvä. Eu queria começar por agradecer. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin aivan ensiksi kiittää tästä kutsusta. Oli oikein mukava palata tänne. Oli kiva nähdä taas vanhoja ystäviä ja he olivat tyytyväisiä. Minäkin olen tyytyväinen tämän tapaamiseen. Haluaisin kiittää tämän raportin laatioita tästä erinomaisesta raportista. B-teemaryhmä on viime vuosina antanut meille erinomaisia työskentelyvälineitä, mutta aivan varmasti tähän raporttiin paneudun todella läheisesti. Luen ihan joka rivin siitä ja siksi haluaisin kiittää tästä tehdystä työstä. Mitä johtopäätöksiin tulee, olen niistä samaa mieltä Lukunut ottamatta muutamia kohtia, jotka haluaisin mainita. Ensinnäkin se päätelmä, johon tulen tämän prosessin toimijana ja laatijana, sanoisin, että parlamentti lähti liikkeelle kannasta, joka sitten kuitenkin laimentui kahdesta syistä. Ensinnäkin otan huomioon esittelyiden institutionaalisen aseman. Minä itse asian esittelen joudun neuvottelemaan ainoastaan poliittisella tasolla maatalousneuvoston puheenjohtajan kanssa ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan kanssa. Ja sitten kolmikanta neuvotteluissa minun piti olla ikään kuin mm, parlamentin pääjohtaja ja minun piti olla yhteydessä muiden toiminten teknisiin edustajiin ilman, että meillä olisi tällaisia vastaavia asiantuntijoita. Ja sitten haluaisin mainita toisenkin asian, joka on tästä unohtunut tässä. Ministeri Kovnin oli todellinen tekijä, mutta päätekijä kuitenkin koko tässä asiassa oli sihteeristö ja kaikki ne, jotka olivat vastuussa näistä teknistä seikoista, koska heidän piti taistella ministereiden ja komission valtavaa koneistoa vastaan. Ja minä olin myös sellaisessa puolueessa, joka oli tuollain oppositiossa omassa maassani, enkä saanut sitä tukea maatalousministeriöltä, mitä olisi annettu samasta puolueesta tulleelle MEPille. Päinvastoin ministeriö ei missään nimessä halunnut, että minun työhöni suhtauttaisiin myönteisesti, sillä minun hallitukseni halusi itse eh, kantaa kunnian tästä tehdystä työstä. Minusta tässä pitäisi vielä analysoida parlamentin instituutioista asemaa. Eli eh, eh, tässä esittelijän pitäisi olla samalla tasolla kuin muut toimielimet. Me tarvitsisimme, koska olemme poliitikkoja, tarvitsemme teknistä apua. Ei meillä tarvitse välttämättä olla tätä teknistä asiantuntemusta. Minä olin maatalousministeriön virkailija, virkamies pitkään ja toimin myös maataloudessa vastaavana valtiosihteerinä ja minulla on sen takia kyllä mahdollisuus käydä vuoropuhelua näiden pääjohtajien kanssa, mutta ei voida vaatia, että kuka tahansa meppi, jolla ei ole näitä kontakteja, pystyisi toimimaan tasaveroisesti näiden pääjohtajien kanssa ja kaikkien näiden teknisten koneistojen kanssa ja päästä sitten lopulta myönteiseen tulokseen. Tämä on tärkeä seikka, jota minä haluaisin korostaa ja taas kerran tämän asian tuon esille ja hyvän tahtoisesti haluaisin asiasta puhua. Ja haluaisin korostaa sitä, että tässä todelliset sankarit ovat meidän avustajamme, parlamentin henkilökunta, joka vähin voimavaroin on kyennyt saamaan nämä projektit läpi parlamentilla on hyvin tärkeä kanta. Monet meidän ehdotuksistamme saatiin läpi, niin kuin näkyy tämän raportin loppupäätelmistä. Ja haluaisin myös mainita, että on kaksi seikkaa, josta en ole samaa mieltä. Täällä sanotaan, että prosessi loppui kesäkuussa, mutta näin ei käynyt. Prosessi saattoi loppua vasta syksyllä. Parlamentti pakotti siihen, että toisin kuin kaikki se propaganda, mitä Irlannin hallitukselta saatiin kuulla. Ja tässä mielessä haluaisin onnitella Meridia, sillä tässä hänen hallituksensa todella tehokkaasti asian mainosti. Kaikki olisivat halunneet, että tämä olisi kesäkuussa hyväksytty, mutta näin ei kuitenkaan käynyt, sillä neuvosto neuvottelujen aikana asetti meille tietyt ehdot, kun nyt ensimmäistä kertaa otettiin tällaisia maatalous tehtiin tällaisia maatalouspäätöksiä, mentiin jopa eh, maatalousneuvoston ohi. Maatalous ministeri Irlandista sanoi, että näistä capping asioista kattomääristä ei voitu siellä keskustella, koska asia oli muualla käsitelty, mutta meitä ylemmällä ei kuitenkaan ollut ketään, joka olisi näitä asioita käsitellyt. Siksi tässä oli selvää epätasa-arvoa näissä neuvotteluissa ja siksi parlamentin asema oli vielä entistä vaikeampi ja tähän tarvittaisiin jatkossa kyllä parannusta. Ja lopuksi viittaisin vielä eräseen seikkaan, johon en voi yhtyä. Täällä sanotaan, että parlamentti vähensi vaikutustaan viherryttämiseen. Lopulta parlamentti sai viherryttämisen näkymään käytännön tasolla. Komission ehdotukset eivät ole realistisia. Jos me nyt pystymme tätä viherryttämistä todella käyttämään lyhyellä aikavälillä, niin tämä johtuu siitä, että Parlamentti esitti tarkistuksensa komission ehdotuksen pohjalta. Emme olisi saaneet aikaiseksi tätä viherryttämistä tai sen täytäntöönpanoa, ei olisi ollut mahdollista. Kiitos oikein paljon ja oli todella hienoa olla täällä paikalla teidän kanssanne. Ja erityisesti Portugalin tulkkauskoppia tervehtisin ja kiittäisin. Merci, euh, Monsieur le Président. Moi, je voudrais faire euh, une analyse de, de portée. Yleinen analyysi, jota välttämättä tästä mietinnöstä ei saa, on ö, inhimillinen tekijä. Tämä mietintö on sinänsä hyvä, mutta ö, Irlannin ö, neuvoston puheenjohtaja oli hyvin tärkeässä roolissa ja hän halusi, että päästään tulokseen ja hän todella asetti kaikki voimansa sen palvelukseen, että tulokseen todellakin päästään. Näimme oikein hyvin edellisellä puheenjohtajakaudella, että oli täysin mahdotonta työskennellä yhtään ja olisi ollut täysi katastrofi, jos uudistus olisi edellisen puheenjohtajakauden aikana ollut pakko saattaa päätökseen. Toinen on sitten sattuma haluan puhua myös sattumasta. Me kaikki tulemme eri poliittisista ryhmistä ja eri maista, mutta mielestäni voidaan sanoa, että kolme esittelijää ja maatalousneuvoston puheenjohtaja. Me ymmärsimme toisiamme hyvin. Mikään ei pystynyt meitä erottamaan silloin, kun olimme vaikeissa ja strategisissa tilanteissa. Eli voihan se olla, että sattumalta me kaikki neljä tulimme Etelä-Euroopan maista, joten meillä ehkä oli hiukan sama visio maataloudesta. Omasta mietinnöstäkin näkee, että äänestyksessä nimenomaan rajalinja tuli etelän ja pohjoisen väliin ja olen sitä mieltä, että tulevaisuudessa näin tärkeissä mietinnöissä ei pidä vain nimetä esittelijöitä, vaan voisi myös yrittää saada aikaan esittelijöiden tiimin, joka todella pystyy työskentelemään yhdessä, koska täytyy sitten taas yhdessä pystyä asettumaan toisaalta neuvostoa ja toisaalta komissiota ottaa vastaan ikään kuin blokkina ja tiiminä. Tämä on minun henkilökohtainen näkemykseni. Minä haluan kiittää vielä lämpimästi niitä henkilöitä, jotka olivat mukana tuossa neuvottelussa. Ensinnäkin meidän avustajamme oli hetki, jolloin luulin, että tätä koko homma räjähtää käsiin, sihteeristön palvelut, jotka asetimme hyvin suuren paineen alaisiksi ja muut neuvottelijat olisivat käyttäneet hyväkseen pienintäkin erhettä meidän tiimissämme, jos heille olisi tullut mahdollisuus. Tämän olen sanonut jo matalousneuvostossakin Eli tällaisissa tärkeissä mietinnöissä parlamentilla täytyy olla todella vahvat hallinnolliset eväät mukana, jotta sitten selvitään näistä neuvotteluista kunnialla. Ei riitä, että voidaan hätätapauksessa soittaa joku lakimies paikalle, vaan meillä pitää olla todella vahva tiimi ja vahva taustatuki ja avustus, jotta tällaiset sujuvat hyvin. Sitten yhteisen markkinajärjestelyn YMJin asiasta. Nyt kun tästä on noin puolitoista vuotta aikaa ja kun nähdään, mitä agrivaliokunnassa tapahtuu, minä ymmärrän tiettyjä asioita, joita en tuolloin ymmärtänyt. Tämä mietintö oli eräänlainen kollaasi teksteistä, jotka eivät olleet aivan valmiita maatalouspääosastossa ja joita komissio ei ollenkaan aikonut neuvotella YMPn kontekstissa. Eli nyt kun meillä on esimerkiksi koulumaito- ja kouluhedelmämietintö, jotka nousee tästä kontekstista, ja sitten YMJ, hedelmä YMJ-mietintö tai mitä sanoa vaikkapa viinistä. Ja kaikki tämä tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessakin komission pitäisi tulla neuvotteluihin sellaisten asiakirjakokonaisuuksien kanssa, jotka ovat valmiita ja jotka on tehty kunnolla. Me jouduimme tekemään hirveän määrän uudelleenkirjoittamistyötä ja työstämistyötä, koska tietyt luvut eivät olleet keskenään synkassa. Tämä oli siis tosiaankin kollaasi, tämmöinen tilkkutäkki erilaisista papereista, joita oli tehty. Tämä on tietysti Eh, henkilökohtaisella tasolla erittäin hyvät muistot tästä jäivät ja, ja suuri muisto, hieno muisto siitä, miten yhdessä pystyimme työskentelemään. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten meillä on vielä kolme puhujaa. Rouva Noisel, herra Ferron, rouva McGuinness. Jokaiselle kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Herzlichen Dank für diesen Bericht. Ich Kiitoksia tästä mietinnöstä. Minä olen uusi parlamentin jäsen, enkä ole ollut tässä vielä mukana tässä prosessissa, mutta ulkopuolelta tietysti olen sitä hyvin tarkkaan seurannut neuvottelujen aikana. Minulla on kaksi ihan konkreettista kysymystä. Tänäänhän me emme puhu sisällöllisistä asioista siitä, mitä neuvoteltiin, vaan pikemminkin miten neuvoteltiin ja miten asioihin voidaan vaikuttaa. Minua kiinnostaisi ja haluaisin nyt tavallaan puhua vähän edellistä puhujaa vastaan. Minä en näe tätä parlamenttia yhtenäisenä tiiminä, vaan kyllähän täällä parlamentissa on tietysti erilaisia näkö, näkemyksiä siitä, miten tällainen uudistus pitäisi viedä läpi. Ja minua kiinnostaisi, kun tarkistuksia on näin paljon, että mikä puolueryhmä menestyi tässä erityisen hyvin? Onko olemassa joitakin ryhmiä, jotka aivan erityisen hyvin saivat ovat tarkistuksensa läpi ja olivat siten menestyksekkäitä? Ja jäivätkö jotkut toiset puolueryhmät tai ryhmät ikään kuin vähemmälle? Tämä on minulle. Minä näen toki itseni osana suurta tiimiä, mutta myös osana ryhmää, jolla on ihan konkreettisia näkemyksiä asioista. Ja sitten minua kuulostaisi vielä esittelijää koske, koskien, esittelijän roolia koskien teidän ajatuksenne. Tehän painotitte sitä, että esittelijän äh, henkilö ja persoonallisuus on korkeasti vastuussa siitä, mikä parlamentin vaikutusvalta on, niin silloin tietysti esittelijän valinta ja demokraattinen legitimaatio sille, Äh, kuka saa minkäkin mietinnön kirjoitettavakseen, niin se ei saa tietenkään olla sitten sattumavarasta, vaan sitten pitäisi ihan konkreettisesti vielä katsoa, kuka ylimalkaan saa minkäkin esittelijän postin, koska silloin tavallaan jo esittelijän valinta on eräänlainen esivalinta tuloksen kannalta merkittävä esivalinta. Eli mitkä puolueryhmät tai ryhmät ikään kuin menestyivät parhaiten ja sitten tämän esittelijän rooli. Pan Ha. Merci, monsieur le président. Écoutez... Kiitos puheenjohtaja. Tämä seminaari oli todella mielenkiintoinen. Tällä tavalla voimme hieman vetää asioita yhteen, kun parlamentti on toiminut puoli vuotta. Toki tämä seminaari olisi voitu järjestää jo paljon aikaisemminkin niin, että kyllähän, kyllähän tämänkin seminaarin osanottajat ovat ymmärtäneet, että meidän olisi pitänyt tai meidän pitäisi käyttää vaikutusvaltaamme jo hyvin etukäteen. On kuitenkin hyvä, että Euroopan parlamentti ottaa oman vaikutusvaltansa tosissaan niin, että seuraavaa YMPtä varten voidaan paremmin valmistautua tähän rooliin. Ja EPn täytyy voida ajaa parempaa maaseudun kehitystä ja maataloutta. Tarvitaan siis työkaluja jo etukäteisesti. Itse olen sitoutumaton edustaja ja minä olen huomannut, että demokratia on tässä vähän puutteellista. Minä en ole päässyt käsiksi noihin raportteihin. Tämä tarkoittaa sitä, että tämä parlamentti on nykyään muutaman tahon käsissä. Ja jos halutaan, että jatkossakin on euroskeptisiä edustajia, niin jatkakaa vaan samalla linjalla niin, että me emme voi tehdä tarkistuksia ja osallistua työhön. Sehän hyödyttää meitä. Tämä sääntelykysymys on vielä uuden sääntelyn musta aukko tässä. Mikä on takana siinä, että aina vaan säännellään ja lisätään sääntelyä? Vaikuttaako se tuotantoon? Ja Euroopan komission mekanismit uutta YMPtä varten kaudella 2014-2020 asettavat maanviljelijät koko tuotantomekanismia ja jakelumekanismia vastaan. Miksi näin tehtiin? Miksi tiet, jalostus ähm, tai tuotantoprosesseihin asetettiin tiettyjä ehtoja. Miksi ei kyse, kysytty alueellisesti äh, noita maanviljelijöitä, koska tässä on tällaista polkumyyntiä, joka sitten haittaa toisten jäsenvaltioiden toimintaa. Ja tämä ei nyt edusta tätä hanketta mitenkään. Lopuksi vielä puheenjohtaja Me osaamme täällä kuunnella kyllä suhteellisuutta ja viherryttämistä käsitteleviä konsultteja, mutta samanaikaisesti maanviljelijät ovat pulassa ja heidän budjettinsa miinuksella tämän vuoden loppuun tultaessa. Ja nyt ollaan todellakin ajauduttu uudella YMPllä tähän eikä ole huomioitu maanviljelijän todellista tilaa, vaikkakin nämä raportit ovat olleet todella mielenkiintoisia niin on sitten kuitenkin huomattu, että tässä ei ole todellisia, todellisuutta otettu huomioon. Pani president McGuinness. Thank you, Chair. McGuinness. It's difficult to know where to... Kiitos puheenjohtajan paikan nyt tietää, mistä aloittaa, ja meillä on vain kaksi minuuttia aikaa, mutta Ensinnäkin tietyssä mielessä olisi ollut helpompi olla tämän prosessin ulkopuolella näin muut kollegat pystyvät tähän ottamaan kantaa. Minä haluaisin nyt kyllä onnitella kaikkia mukana olijoita, myös esittelijöitä, akateemikot ja poliitikot ovat ihan eri asia kuin öljyä vettä. Ei niitä voi verrata ja siksi voisin sanoa, että tässä politiikka oli todella raakaa peliä, todella vaikeaa kaikilla tasoilla. Ja pitää myös antaa tunnustus maatalousvaliokunnan sihteeristölle ja meidän avustajillemme. He ovat tehneet aivan mahtavaa työtä. Heitä voi kylliksi kiittää. Minä tunnen YMP-uudistusta alkualusta asti ja minusta komissio ei ollut kuulemisvaiheessa parlamentin kanssa täydessä yhteistyössä. Minusta tuntuu siltä, että he olivat, allekir- anteeksi, laatineet nämä asiakirjat. He tiesivät, mitä oli tulossa, eivätkä he kertoneet ajoissa poliitikolle siitä, mitä heillä oli mielessä. Ja siksi meni todella valtava määrä aikaa ja ponnistulle hukkaan. Olen aivan täysin samaa mieltä entisen valiokunnan puheenjohtajan kanssa. Hän puhui suhteesta komissioon. Ne olivat todella heikot, siis komissaarin kabinettiin. Ja sen takia tämä vaikeutti kovasti näitä epämuodollisia neuvotteluvaiheita. Niitä ei pysty mittaamaan eikä niistä voi raporttiin mitään laittaa, mutta ne ovat todella tärkeät nämäkin. YMP-uudistus tässä vaihe, tällä kertaa oli todella mm, sekavaa, koska tässä oltiin menossa siihen ajatukseen, että annetaan julkista rahaa julkisille hyödykkeille, mutta on hyvin vaikeaa mitata julkisia hyödykkeitä määritelmällisesti. Ja olen samaa mieltä tästä vesittämisestä. Tämä on kyllä aika lailla, tai se on kyllä aika lailla subjektiivinen eh, kanta, eli ehkä ei tämä kuitenkaan ole ihan oikea tapa tätä asiaa ilmaista. En voi siihen todellakaan yhtyä. Se on liian poliittinen kannanotto. Täällä valikunnassa ajatellaan nyt, että nämä uudistukset olisi vaikea panna täytäntöön, vaikka me niistä neuvottelimme ja saimme ne aikaiseksi. Eli tämä on aika lailla vaikea mm, kanta meille nyt ja siksi delegoidut säädökset ovat tärkeällä sijalla. Pitää vielä nähdä, miten ne toteutuvat. Ja yhteen vetäen voisin sanoa, että oli aikamoinen ihme, että tämä meni läpi. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun parlamentti oli mukana. Minusta eh, tuottajalobbaajat eivät ole olleet täysillä yhteydessä parlamenttiin. He siellä temppuilivat komission kanssa. Meihin ei suhtauduttu kunnioituksella, eli kyllä tästä on paljon otettavaa vielä oppia. Ja itse asiassa te muistutitte tässä todesta painajaista eikä mukavista unista, sillä tämä oli todellinen painajainen kaikille niille, jotka olivat tässä mukana. Emmekä voi tehdä mitään lopuista arviota ennen kuin tämä pannaan täytäntöön, mutta puheenjohtaja Nuija siellä jo heilu, eli lopetan. Kiitos. Kiitos sitten herra Häusling. Ja <clears throat> sicherlich nyt jälkikäteen pitää tietysti tarkastella tätä jo jonkin asteisena ihmeenä, että pääsimme loppujen lopuksi tähän kompromissiin, jos katsotaan lähtökohtatilannetta ja parlamenttia komissaarin ehdotusten suorasta tyrmäämisestä, koska ne menivät liian pitkälle ja sitten sen jälkeen tyrmäämisestä, koska ne eivät mene tarpeeksi pitkälle ja sitten loppujen lopuksi päästään tähän keskelle jonkunlaisen kompromissin loputtomien neuvottelujen jälkeen, niin tämä ei kyllä ollut alun perin ihan itsestään selvää, että lopputulos olisi tämä. Se täytyy kyllä sanoa. Ja mielestäni esittelijöiden roolia täytyy kyllä tässä nostaa esiin koko prosessissa. Heillä oli todella merkittävä rooli ja on tietysti tärkeää, myös kuuntelevatko esittelijät sitten muiden ryhmien edustajia vai sanovatko he vain, että meillä on tässä enemmistö asema ja sillä sipuli. Eli olisihan tämä voinut paikoitellen mennä paremminkin, mutta loppujen lopuksi tämä oli aika hyvä tie, joka tässä kuljettiin ainakin parlamentin kannalla ja parlamentti aika päättäväisesti esiintyi monessakin tilanteessa, mutta vielä haluaisin puhua siitä, mikä rooli meillä parlamenttina oikeastaan on ja minkä rooli me otamme. Ja olen usein kuullut, että täällä edustajat sanovat, että me olemme maataloustuottajien maanviljelijöiden edustajia. Ja mielestäni se on tavallaan liian vähän sanottu. Mielestäni meidän täytyy valiokuntana vapautua tilanteesta, jossa me ikään kuin edustaisimme vain yhtä ryhmää. Meidän täytyy ottaa mukaan myös kollegamme parlamentissa ja myös yhteiskunta, ja se vasta antaa tälle politiikalle vakuuttavuuden ja ikään kuin vakuuden. Ja sitten toinen kysymys on se, että kun politiikkaa saadaan luotua, niin miten julkisuudessa sitä käsitellään, niin tässä olen aika pettynyt esimerkiksi viimeisen kerran viimeksi, kun puhuimme komissio Chirosin kanssa, ja san, todettiin, että mikään osapuoli ei saanut kaikkea läpi, mutta lopputulos on aika hyvä. Mutta sitten kun jotkut parlamentin jäsenet ulospäin sanovat, että mehän olimme jo alun perinkin tätä vastaan ja koko tämä uudistus on ihan huono, ja jotkut ovat sanoneet tämän julkisesti, eh, erittäin kovalla äänellä ja haluaisin kyllä nyt sanoa, että jos ei nyt edes puolen vuoden ajan olla sitten sen takana, mitä yhdessä on sovittu, niin miten sille voidaan sitten saada yleistä hyväksyntää maailmassa ja julkisuudessa. Tässä asiassa haluaisin nyt kyllä sitten sanoa, että parlamenttikin joutuu katsomaan peiliin, jos se ei sitten itse ole sen takana. Kyllä meidän täytyy tavallaan myös julkisuudessa sitten olla sen takana, kun olemme kerran kovasti tehneet töitä. Eli jos sitten puoli vuotta myöhemmin sanotaan julkisuudessa, että tämä kaikki on ihan syvältä ja äh, sitten äh, mieluiten pitäisi aloittaa koko työ taas alusta, niin, niin se ei mielestäni ole kyllä asiallista meidän ei pidä odottaa, että komissio sitten jossain vaiheessa esittelee meille jotakin, jos nyt ajatellaan kaikkia tulevia hankkeita, ja sitten otamme kantaa siihen. Seuraavassa reformissa meidän pitäisi tavallaan tehdä jo etukäteistyötä, emme aina vain reagoisi, vaan lähtisimme jo alun perinkin ihan aktiivisena keskusteluosapuolena näihin hommiin mukaan. Kiitos. Annan vielä uudestaan puheenvuoron herra Downtownille. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos. Täällä pitää nyt luoda katsaus siihen, miten tämä metodi on toiminut ja pitäisi tehdä ehdotuksia. Ei tässä vielä kaikki ole loppu, kaikkia delegoitiosäädöksiä oli vielä saatu. Ja minä haluaisin tehdä puheenjohtajille ehdotuksiin ja minun mielestäni tästä pitäisi puhua kokouksen tasolla. Kun äh, raportti saadaan aikaiseksi, niin pitäisi miettiä vielä täytäntöönpanon vaihe. Tästäkin pitäisi tarkastella. Komissio tarvitsee sitä, että neuvotteluja jatkettaisiin parlamentin kanssa. Meillä on oltava joku yhteistyökumppani sinne päin ja hänet pitäisi nimittää ihan muodollisesti. Ja sen takia meidän pitäisi työtä jatkaa ihan siihen loppuvaiheeseen asti, kunnes 14 häädyksestä on jo päätökset tehty. Sitten minä käytän kaksi minuuttia. Koska minäkin haluaisin sanoa pari sanaa tästä asiasta. Haluaisin vahvistaa sen täällä esitetyn näkemyksen, että yhteistä näkemystä ei ollut. Me lähdimme ikään kuin sokeasti hapuilemaan näihin ehdotuksiin, eikä meillä ennen kaikkea ollut mitään syvällistä näkemystä uudistuksesta. Toiseksi tämä oli parlamentille ensimmäinen kerta. Ja huolimatta siitä, että parlamentin jäsenet olivat hyvin älykkäitä ja heillä oli paljon tietoa, niin osittain meiltä puuttui neuvottelutyökaluja. Ja toisaalta on myös niin, että komission virkamiehet osoittivat, että Eh, heillä, he olivat tottuneet käsittelemään asioita siten kuin aikaisemmissa vaiheissa oli jo nähty. Komission jäsen oli hyvä kontakti, hän kuunteli meitä ja sanoi olevansa samaa mieltä ja sitten sen jälkeen hän teki, kuten parhaaksi katsoi. Osittain myös virkamiesten vaikutuksesta ja vaikutuksen alaisena. Ja jos me analysoimme esimerkiksi komission jäsenen eilistä puhetta, niin eh, huomaamme, että todellakin myös komission virkamiehet ovat osallistuneet hyvin voimakkaasti ja täytyy katsoa, onko hän avoin tarkastelemaan meidän näkemyksiä. Sitten tämä viherryttämisasia ja siihen liittyvät asiat, miten se pitäisi ottaa mukaan maatalouspolitiikkaan. Tämä oli yksi suuri kysymys meillä on tämä kriisi, sitten budjetin supistukset, Euroopan unionin budjetin supistukset, 400 miljardia YMPlle. Ja sitten vielä koko tämä Euroopan unionin taustafilosofia liittyen siihen, kuinka paljon arvoa täytyy yhteisölliselle aspektille antaa ö, ö, hallitusten välisen aspektin kustannuksella arvoa. Ja me yhteisen maatalouspolitiikan puolustamiseksi jouduimme tekemään myönnytyksiä jotta pystyisimme pitämään yllä yhteisen maatalouspolitiikan yhteisen maatalouspolitiikan siis nimenomaan. Meillä oli sitten näitä taisteluita mietinnöistä, mikä ryhmä saa esittelijän paikat, mikä ryhmä pitää mietintöjä yllä, vaikka loppujen lopuksi voidaan sanoa, että yhteistyö oli erinomaista ja Rova McGuinness esimerkiksi, hän oli sijaisena tässä hänkin voi kertoa, mitä siellä tapahtui. Me näimme, että syntyi ihan selkeä ymmärrys siitä, miten näitä asioita pitää käsitellä, ja oli hyvin monia teemoja, joista tarkistuksia esitettiin. Itse olen sitä mieltä, että kuten herra Dantin sanoi meille, meidän täytyy miettiä näitä johtopäätöksiä, jotka meille on nyt esitelty, ja meidän täytyy katsoa, miten delegoitujen säädöksien nyt käy tässä loppureformissa. Meidän täytyy pitää tällainen seminaari vielä uudestaan tulevaisuudessa, jotta voimme sitten tehdä tällaisen keskipitkän aikavälin tarkastelun siitä, mitä on tapahtunut. Mutta nyt haluan kiittää kaikkia ja haluaisin vielä antaa herra professorille puheenvuoron, jos hän haluaa vastata johonkin kysymyksiin, joita täällä on esitetty. Kiitos. Annan to ensin kollegalle helppoa kysymystä varten puheenvuoron. Niin, EPP oli menestyksekään ja sitten SD ja vihreät. Ja sitten muilla oli alempi läpimenotaso. taso. Um, thank you very much for... Kiitos oikein paljon kaikista huomioista. Suuri osa oli todella arvokkaita kommentteja eh, menettelystä, raportista. Meidän olisi varmaankin pitänyt joitain kohtia enemmänkin korostaa, mutta otan nyt muutaman huomion tästä erityiskäsittelyyn Näihin useammat teistä viittasivat. Ensinnäkin ehkä tässä on kyse siitä, miten olemme muotoilleet näistä jotkut asiat, esimerkiksi viherryttämisen, vesittymisen kohdalla. Minä lisäsin itse tähän raporttiin muutamia asioita ihan lopussa. Esimerkiksi se, mitä tarkoitetaan status quolla tai uudistuksella. Jos yksi henkilö sanoo, että me haluamme ottaa mukaan suorien tukien sitomisen pinta-alaan, ja jotkut ovat taas toista mieltä. Ja jos sitten katsotaan, että juuri se on oikea keino mennä eteenpäin, niin silloin on kyse status kuosta ja silloin siihen myös halutaan mennä. Mutta sitten taas, jos halutaan irroittaa tulo tuet tuotannosta, niin sitten mennään ihan toiseen suuntaan. Ja me halusimme nyt välttää tätä ansaa tässä mahdollisimman pitkälle. Ja halusin todella viimeiseen asti eh, nyt katsoa tätä ja joillekin eh, ei ole ihan selkeää, mitä näillä kaikilla käsitteillä tässä tarkoitetaan. Jotkut eivät halunneet millään tavalla alentaa viherrettämistä ja me halusimme tehdä tämän käytännöllisemmin ja kestävämmin. Anteeksi. Ilman mikrofonia kommentti. Pointti nyt kuitenkin oli se, että me käsittelemme näitä erityiskysymyksiä. Viherryttäminen on todella yksityiskohtainen asia, johon liittyy paljon ihan täsmällisiä kysymyksiä. Ja Ehkä joissain näissä asioissa ei edistyttiin, mutta ehkä raportin johtopäätöksissä kaikki ei ole aivan selvää. Raportis, raportissa aika selkeästi tulee siihen, mitä me tarkoitamme tällä. Yhtäältä sanomme, että oli näkemys siitä, että katsotaan voimmeko mitata näitä asioita. Eli avainkysymys ei ole siitä, teimmekö tämän vai emmekö, vaan sen, että mit, miten tässä asiat ovat muuttuneet. Eri ihmiset haluaisivat tulla ehkä tähän valiokuntaan nykyään, koska lainsäädäntö päätösvalta on kasvanut. Tämä oli meidän lähtökohtamme tähän ja me vir- viittasimme tähän kyllä. Täällä olisi, tässä olisi niin paljon sanottavaa ja meillä on vain vähän aikaa. Haluan siksi esittää vain yhden kysymyksen näistä henkilökysymyksistä. Henkilöt ovat tässä avainasemassa. 2003 välitarkistus ei olisi onnistunut ilman Franz Fischleriä – se osoittaa, kuinka, mikä merkitys on, on näillä henkilökysymyksillä. Ja teillä on varmaan kaikilla hyvin voimakkaita käsityksiä tästä. Ja De Castro on ollut puheenjohtajana ja minä olen täällä ollut esittelemässä toistakin raporttia suorien tukien vaikutuksesta markkinoihin ja Muistan, että joku Mäkkinen tai joku totesi, kun sanoin, että nyt lähden bussilla tai lähdetään bussilla Luxemburgiin, niin joku sitten totesi, että pitäisikö meidän kaikkia lähteä sillä bussilla. No, ehkä jätän tämän nyt tähän, ei se nyt tässä mitään hyödytä. Jeszcze ma pan minuta. It's just a short response to, to, to Herra Lyon, Ihan lyhyesti siihen, kun puhuttiin viljelijöiden intresseistä ja miten tämä liittyy edustajiin. Mutta entä sitten Envi-valiokunnassa, kysyisin tätä, jos katsotaan jäseniä siellä, niin tarkastelisitteko myös sitä, kuinka moni on Greenpeace tai maan ystävien jäsen. Jos se tehdään siellä, niin se pitäisi muuallakin ottaa tarkastelun kohteeksi. Minusta tämä oli hiukan oito, outo analyysi, kun tämä otettiin mukaan. Perusolettamus oli se, että maatalousvaliokunta suhtautuu täysin puolueellisesti asiaan ja edustaa vain yhtä tiettyä näkökantaa. Minä en ole vakuuttunut siitä, että tämä on kovinkaan uskottava tapa miettiä sitä, miten valiokunta toimii, sillä kysymys, jonka haluaisin esittää nyt kysy, katsoisitteko muidenkin valiokuntien kannalta näitä tällaisia intressejä, mitä siellä takana on. Tak, tak, to jest głębsze rozważanie odnośnie całości spraw. Niin, on aivan totta, että tämä on tärkeä sisällöllinen huomautus, kun puhutaan valiokuntien tai muiden toimielinten kokoonpanosta. Nyt on tullut aika päättää tämä seminaari. Haluaisin kiittää meidän asiantuntijoitamme, jotka valmistelivat nämä alustukset ja nämä mietinnöt. Ja odotamme nyt näiden asiakirjojen lopullista muotoa, jotta voimme sitten lukea ne. Olkaa hyvä, herra Kapula Santos vielä. Eh, eh, niin, haluaisin vielä sanoa jotain, mikä unohdin sanoa. Minun mielestäni maatalousvaliokunnan teknisen henkilökunnan kysymys voitaisiin ratkaista ilman, että palkataan uusia virkamiehiä. Jos jokaiselle tärkeälle mietinnölle ikään kuin valiokunnan toimesta osoitettaisiin tietty määrä asiantuntijoita, ei, pidä, ei tarvitse välttämättä palkata uusia virkamiehiä, vaan ikään kuin ottaa nämä komission ekspertit ikään kuin tänne parlamenttiin työskentelemään siksi aikaa, jotta he voisivat sitten noudattaa parlamentin suuntaviivoja. Ja tällaisia suuria mietintöjä varten parlamentin, parlamenttia pitäisi ehkä edustaa yksi ainoa esittelijä, koska ainoastaan yksi ainoa esittelijä voi olla komission jäsenen ja ministerin kanssa ikään kuin tasavertaisena näissä neuvotteluina, koska jos esittelijä on, jos parlamentin puolelta on useita eri poliittisia suuntauksia edustavia henkilöitä, kun vastassa on yksi ministeri ja yksi komission jäsen, Tämä on toistaiseksi ihan ok, koska meillä ei ole vielä sitä teknistä kapasiteettia, joka mahdollistaisi sen, että yksi ainoa esittelijä edustaisi parlamenttia. Anteeksi, että vielä käytin puheenvuoron, mutta halusin vain sanoa tämän. Kiitoksia. Tämä oli kiinnostava pohdinta juuri nyt tässä joulun alla. Meillä on monia kysymyksiä, joita tulevaisuudessa meidän pitää käsitellä, koska tämä viiden vuoden lainsäädäntökausi on vasta alkanut. Haluaisin kiittää kaikkia osallistumisesta tähän seminaariin. Nämä ehdotukset ja kaikki tämä informaatio on sellaista, jota meidän kannattaa analysoida. Kiitos vielä kerran asiantuntijoille, kiitos kaikille osallistujille. Kiitos ja nähdään taas.